Ora una comunicazione, le autorità competenti austriache. Itävallan viranomaiset ovat äh, esittäneet pyynnön, että edustaja Hans-Peter Martinin parlamentaarinen koskemattomuus evättäisen artik- työjärjestyksen artiklan mukaan. Tämä pyyntö lähetetään työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti oikeudellisten valiokunnalle käsiteltäväksi.